myöskään eivät ole kantaneet historiallista vastuutaan, ottavat tämän huomioon ja kantavat vastuunsa. Pijon! Kiitoksia, Pijon. Tämä kohta on hoidettu ja tästä äänestetään vielä tänä aamuna. Sitten seuraava kohta, Kirilovin mietintö, Etelä-Kaukasia koskevan EUn strategian tarpeellisuus. Ja Kirilov saa neljän minuutin puheenvuoron mr president dear commissioner fle dear colleagues first of all i would like to thank the shadow rapporteurs. Kiitos ähm, puhemies. Ensin haluaisin äh, kiittää kaikkia, äh, jotka ovat äh, olleet mukana laatimassa tätä mietintöä. Etelä-Kaukasia on naapuri hyvin monien alueiden kanssa. Ja sen vuoksi Euroopan unionin tavoitteena tulisi olla pyrkiä aktiivisesti vakauttamaan aluetta ja parantamaan Georgian ja Azerbaidsanin matkaa kohti vakautta ja demokratiaa, ja, jotta saataisiin aikaan hyvät naapurussuhteet ja uusia politiikan välineitä käyttöön. Euroopan unioni tukee vahvasti kaikkia niitä aloitteita, jotka vahvistavat EUn läsnäoloa tällä alueella. Ja yksi niistä uusimmista projekteista on itäinen kumppanuus, joka tarjoaa hyvän puitteiston vahvistetulle yhteistyölle yhteistyölle ja esimerkiksi vapaan matkustamisoikeuden unioniin ja vapaakauppasopimuksia. Tämä on kahden suuntainen prosessi, jossa pyritään parhaaseen molemmilla puolilla. On näiden kolmen maiden Eh, intresseissä, että jatketaan matkaa kohti eh, parempaa demokratiaa, hyvää hallintoa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuden oikeuksien kunnioittamista eh, ovat osa siitä, että voidaan parantaa suhteita tulevaisuudessa unioniin. Sen vuoksi unionin tulisi jatkossakin tarjota taloudellista ja teknistä tukea näille maille niin, että voidaan edistää näitä periaatteita poliittisen ehdollisuuden puitteissa. Ja on yhä tärkeämpää parantaa tätä väylää Kaspianmeren kautta, joka sitoo tämän alueen Eurooppaan ja jonka kautta voidaan parantaa esimerkiksi energiaturvallisuutta ja sitä, että EU pääsee aktiivisemmin osallistumaan näihin energiaprojekteihin, johon liittyy muun muassa Bakun putki. Me olemme saavuttaneet paljon tuloksia, mutta suuri varjo tällä alueella on kuitenkin Nagorno-Karabahin konflikti. Sieltä puuttuu poliittista vakautta, sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Ikävä kyllä 2008 Georgian sodassa vasta unioni ymmärsi, että sen tulisi olla aktiivisempi tällä alueella, varsinkin mitä tulee konfliktien ennaltaehkäisemiseen ja hallintaan. Ja näiden konfliktien Äh, myötä äh, oikeastaan EUn aktiivisempi politiikka äh, olisi oikeutettua. Unioni on ollut oikeastaan täys, kokonaan poissa oleva tältä alueelta. Euroopan unioni, jos se haluaa, että se otetaan vakavasti, sen täytyy olla aktiivisempi ulkopolitiikassansa. Unionin täytyy huolehtia siitä, että molemmat osapuolet hyväksyvät sen läsnäolon. Unionin täytyy johtaa kansainvälisiä ponnisteluita kun pyritään vakauttamaan tätä konfliktialuetta, saamaan aikaan sovintoa ja että ihmiset olisivat enemmän mukana. Ja että sinne myös saataisiin edustusto, kunhan konflikti on ratkaistu. Tässä täytyy myös huomioida satojen tuhansien äh, kodeistansa siirtymään joutuneiden ihmisten tilanne. Euroopan unionilla on kyky ja kokemus äh, luoda suvaitsevampaa ilmapiiriä Etelä-Kaukasian alueelle. Sen täytyisi käyttää omia historiallisia kokemuksiaan ja osoittaa alueen ihmisille, että he voivat elää rinnakkain rauhassa ja vauraudessa ja luoda hyvät suhteet ja luottamus, mikä on aikaisemmin ollutkin olemassa. Meidän täytyy saada ihmiset sydämessään ja päässään tukemaan tätä rauhan projektia. Joten jos me tähän teemme, pyrimme yhdessä, niin meillä on hyvä tulevaisuus. La palabra al comisario. Kiitoksia että komission jäsen Fyle. Uh, uh, herra puhemies kunnianarvoisat jäsenet hyvät ystävät olen iloinen voidessani osallistua tähän näkemysten vaihtoon euroopan parlamentin kanssa eh, keskusteluun jossa keskustellaan suhteista etelä kaukasuksen maihin. olen käynyt jo hyvän keskustelun etelä kaukaasiasta ulkoasianvaliokunnan jäsenten kanssa 28. huhtikuuta heti sen jälkeen, kun olin vierailut tällä alueella. Olen iloinen siitä, että me keskustelemme siitä, miten Euroopan unioni voisi rakentaa vieläkin rohkeamman suhteen Armenian, Azerbaidsanin ja Georgian. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meillä on jo vakaat puitteet puitteet sitoutumiselle eurooppalainen naapuruspolitiikka ja sitten meillä on myöskin itäinen kumppanuus, joka käynnistettiin viime vuonna. Ensimmäinen on Euroopan unionin prioriteetti ulkosuhteissa ja sen, tämän jälkimmäisen menestyksekäs toteuttaminen sillä tavalla, että jäsenmaat ovat aktiivisesti mukana, niin se entisestään vankentaa näitä suhteitamme näihin maihin. Haluaisin painottaa kahta tärkeää virstanpylvästä tällä tiellä. Viime viikolla komissio julkisti kolmannen edistyskertomuksensa Etelä-Kaukaasian maista – ENPn toimintasuunnitelmat ja myöskin säännöllinen arviointi niiden täytäntöönpanosta, ne ovat tärkeitä välineitä tässä poliittisessa ja taloudellisessa uudistuksessa näissä maissa. Ja tämä, tällä on myöskin merkitystä yhteistyön kannalta Euroopan unionin kanssa. Myöskin Euroopan naapuruspolitiikan loppuarviointi, no, me haluamme käyttää näitä tuloksia laajan kuulemiskierroksen perustana yhteistyössä teidän kanssa täällä Euroopan parlamentissa ja kumppaneidemme kanssa tässä naapuruusohjelmassa. Me haluamme heiltäkin palautetta. Me haluamme tietää, onko meillä oikeat välineet käytössä ja ovatko voimavarat äh, riittävällä tasolla. Ja haluamme myöskin tietää, onko ponnistelumme nopeus ja laajuus menossa oikeaan suuntaan. Nämä tulokset tullaan esittelemään ensi vuoden paketin yhteydessä ja tämän seurauksena politiikastamme tulee entistä johdonmukaisempaa ja se tulee johtamaan siihen, että omistajuus lisää naapureidemme, lisääntyy naapureidemme taholla. Me haluamme todellakin heittää vaatimuksen siitä, että riittävät voimavarat tulee seuraavissa rahoitusnäkymissä saadaan aikaiseksi. Toinen virstanpylväs on se, että neuvostossa viime viikolla äh, saatiin vahvistus sille, että assosiointisopimukset, niistä ryhdytään neuvottelemaan Azerbaidsanin ja Georgian kanssa – Tämä on selkeä merkki siitä sitoumuksesta, joka meillä on syventää suhteita Euroopan unionin ja Etelä-Kaukasuksen maiden välillä perustuen yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin mukaan lukien demokratia, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Komissio valmistelee jo neuvottelujen käynnistämistä ja se on odotettavissa tulevina kuukausina. Nämä kaksi virstanpylvästä todellakin osoittavat sen, että Euroopan unionilla on jo kattava strategia Etelä-Kaukaasian varalta. Me haluamme käyttää tämän alueen potentiaalia mahdollisimman hyvällä tavalla hyväksemme ja haluamme tuoda tämän alueen lähemmäksi Euroopan unionia. Kunnianarvoisat jäsenet, tämän mietinnön valossa Euroopan parlamentin jäsenen Kirilovin mietinnön valossa. Tämä on hyvin tärkeä panos. Haluaisin todeta lopuksi, että Euroopan parlamentin näkemykset menevät yhteen komission näkemysten kanssa monessakin kohtaa. Etelä-Kaukasuksen vakaus ja turvallisuus, sillä on suora vaikutus Eurooppaan ja täten Euroopan unioni jakaa vastuuta konfliktien rauhanomaisesta ratkaisusta ja luottamuksen rakentamisesta. Etelä-Kaukasuksella on myöskin merkitystä eh, Euroopan unionin kanssa energia-asioiden suhteen. Parempi hallinto ja vahvempi oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen, se tulee helpottamaan investointia ja kauppaa, mutta myöskin ihmisten vapaata liikkuvuutta. Assosiointisopimukset tulevat laajentamaan kauppamahdollisuuksia mahdollisuuksia ja myös näiden kumppanuus- ja naapuruussopimusten myötä. Unioni on oikealla tiellä, kun se vahvistaa suhteitaan Armenian, Azerbaidsanin ja Georgian suuntaan. Haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että jotta saadaan rakentavat puitteet, siitä ovat molemmat osapuolet vastuussa. Etelä-Kaukasuksen kumppaneidemme sitoumus se täytyy, sen täytyy toteutua markkinatalouden, demokratian ja poliittisen vakauden muodossa. Ja täten me pyydämme Armenialta, Azerbaidsanilta ja Georgialta sitä, että ne siirtyvät kohti modernia pluralistista yhteiskuntaa ja nimenomaan rauhanomaisesti naapureidensa kanssa. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi kansainvälisen kaupan valiokunnasta. Puheenvuoron saa Kazak puolitoista minuuttia. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Като координатор... Kiitoksia, puhemies. Alderyhmän koordinaattorina olen esitellyt valiokunnan lausunnon, joka liittyy Etelä-Kaukasian strategiaan. Tiedän, että tämä mietintö on hyvin arkaluontoinen, mutta tämä strategia on erittäin tärkeä jotta voimme hyvin harjoittaa naapuruspolitiikkaa ja vahvistaa EUn roolia globaalina toimijana tämän alueen turvallisuuskysymyksissä. Energia-asioissa ja hyvässä hallinnossa on paljon tehtävää, ja EUn pitää miettiä näitä painopistealueita. Meidän on erityisesti keskityttävä geostrategiseen alueeseen, jossa on Georgia, Azerbaijan ja myöskin Venäjä. Ja meidän on poistettava esteitä kaupalta, jotta voimme edistää kauppaa. Ja tällä tavalla voisimme vaikuttaa ihmisoikeustilanteeseen ja alueen vakauteen. Mielestäni Euroopan unionin on luontava vapaakauppa-alue Kaukasian alueelle – ja tällä tavalla voidaan vaikuttaa konfliktien ratkaisemiseen ja näin voimme vahvistaa myöskin hallinnollista kykyä alueen maissa. Pyytäisin, että komissio myöskin pyrkisi näihin tavoitteisiin. Kiitoksia sitten ryhmien edustajat. Kuten tiedätte, puolelta päivin meillä on äänestyksiä, joten pyydän todella, että puhutte lyhyesti. EPP-ryhmästä Ibris Acic, kaksi minuuttia. Tack, herr talman. Kiitos, herra puhemies, komission jäsen. Tänään me äänestämme mietinnöstä tarvitaanko Etelä-Kaukasuksella EU-strategia. Tämä on hyvin tärkeä aihe. EU, joka, jolla on aktiivisempi poliittinen rooli tällä alueella, on hyvin tärkeä. EPP-ryhmän varjoesittelijänä olen työskennellyt hyvin paljon sen eteen, että vahvistaisin ja painottaisin EU roolia Etelä-Kaukasuksella ja sitä, mitä me voimme unionissa tehdä, että me konkreettisesti voisimme auttaa näitä maita ja että ne voisivat lähentyä e ta jokainen omaan vauhtiinsa omien edellytystensä pohjalta. Tässä mietinnössä otetaan kaksi tärkeää asiaa esiin, joihin EU on ryhdyttävä, jotta tähän päästäisiin. Nimittäin nopeuttaa viisumin liberalisointineuvotteluita sekä saada aikaan vapaakauppasopimus Etelä-Kaukasian ja EUn kesken. Kaikki maat, Georgia, Armenia ja Azerbaidžan ovat entisiä Neuvostoliiton jäseniä ja Venäjä vaikuttaa tähän alueeseen yhä vielä paljon enemmän kuin mitä monet ymmärtävät, jotta saisimme aikaan rauhaa, turvallisuutta ja vakautta tulevaisuudessa, niin EUn täytyy olla enemmän läsnä tällä alueella kuin tällä hetkellä. On erittäin tärkeää, että nämä maat saavat enemmän perspektiiviä EUsta ja että EUssa ymmärrettäisiin, miten tärkeää on vakauttaa kaukasus. Olemme myös pyrkineet saamaan mukaan selkeät kuvaukset näistä pitkäaikaisista konflikteista sekä siitä pelosta, että nämä aseelliset konfliktit äh, käynnistyisivät uudelleen. Sen vuoksi olen hyvin iloinen siitä, että me tekstissä toistamme useita kertoja Georgian oikeuden territoriaaliseen integriteettiin ja että kansainvälisesti äh, hyväksytyt rajat eh, huomioidaan ja että Venäjän on huomioitava eh, toiminnassaan tämä. Tässä mietinnössä josta äänestämme tänään, eh, oltiin hyvin pitkälti yhtä mieltä valiokunnassa. Olen siitä tyytyväinen ja sen vuoksi pyytäisin, että äänestätte EPPn tarkistusten puolesta. Kiitoksia sitten herra Svoboda, SDR-ryhmän puolesta kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies Ensinnäkin haluan esittää kiitoksen kollega Kiroloville hänen tekemästään hyvästä työstä. Tämä on harvokas osa tätä kokonaisuutta ja tämän alueen strategiaa. Olin äskettäin Tbilisissä ja joku jossakin muussa maassa sitten sanoi tästä alueesta, että alueellinen yhteistyö on konsepti, joka, jonka eurooppalaiset pakottaisivat sillä alueella. Mutta tällainen ajattelutapa joita vastuullisetkin poliitikot tuolla alueella edustavat, oikeastaan emme sitä haluaisi. Että siellä ei halutakaan oikeastaan yhteistyötä, mutta Eurooppa haluaa sitä, ei mitään muuta mahdollisuutta ei sitten jäisikään. Ja katsonkin, että meidän pitää hyvin selkeästi sanoa, että kyllä, meille Euroopassa alueellinen yhteistyö oli pohja yhdentymiselle, rauhanomaiselle kehitykselle, ja tätä tietä täytyy jatkaa. Ja kielteinen vaikutus valta ulkopuolelta ja painostus on tietenkin, sanotaan niin kuin taholta, Venäjän taholta, varmastikin äh, vaikuttaisi vähemmän äh, tuohon alueeseen, jos maat olisivat yhteistyössä. Tämä alue ei ole pelkästään Euroopan kannalta tärkeä, vaan koko, äh, myös kaikille naapureille. Tässä Turkki on yksi naapuri, ja me olemme hyvässä yhteistyössä Turkista, voimme olla siinä hyvässä yhteistyössä. Ja toivoisinkin, että molemmat ongelmat joissa Turkki on mukana vastuunkannossa tai voisi olla, niin eh, tämä koskee muun muassa Armeenian tilannetta tai karapahin tilannetta, että tämä on yksi tulevaisuuden asia. Ainakin tämä koskee niitä alueita Azerbaidsanissa ja muualla, jotka ovat karapahin ulkopuolella. Ja tämä olisi edellytys sille, että Armeenian ja Turkin välillä saataisiin parempi suhde rakennettua. Me äh, ryhmässämme, aivan erityisesti kollega Kirilov, ovat aina puhuneet siitä tästä EUn Mustanmeren unionista, äh, koska tämä yhteistyö tämän alueen EU-välillä, mutta myös naapureiden kanssa, Turkin ja Venäjän kanssa on hyvin tärkeää. Ja tämä on tullut hyvin esille tässä mietinnössä ja tämän jatkona voisi olla tällainen unioni. Toivottavasti siitä tulee kohta todellisuutta. Kiitoksia edustaja Svobera. Sitten liberaaliryhmän puolesta kaksi minuuttia. Herra Nikolai. Domnule președinte, domnule comisar. Hyvä puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Varjoesittelijänä liberaalien puolesta olen sitä mieltä, että tämä mietintö on erittäin tärkeä lähtökohta ja johdonmukainen lähestymistapa kaukasuksen alueeseen. Se tarjoaa lisäarvoa tuleville mietinnöille ja Onnittelen edustaja Kirilovia. Ja olen sitä mieltä, että kaikkien poliittisten ryhmien työ on johtanut johdonmukaisen lähestymistapaan. Olen sitä mieltä, että vuosi 2010 voi olla todellinen mahdollisuuksien avain mm, EUlle ja näille tämän alueen maille, sillä pääasialliset konfliktit Ossetiassa, Abhasiassa ja Vuoristokarabahissa – saadaan ehkä liennytettyä eurooppalaisen diplomatian käytön avulla. Mietintö ottaa erityisesti huomioon energiaturvallisuuden ja sitä, että sen, että tarvitsemme huomattavasti paremman tilanteen, jotta voimme varmistaa energiaturvallisuuden Etelä-Kaukasuksen alueella. Meidän tulisi laajentaa kauppakumppanuussuhteita ja samanaikaisesti pyrkiä demokratisoimaan ja vakauttamaan tuo alue, koska tuolla alueella on edelleen totalitaristisia pyrkimyksiä ja demokratiavajetta. Meidän täytyy luoda sellaista politiikkaa, jotta käyttöön sellaisia hankkeita, jotka ovat kestäviä, sillä ne ovat tärkeitä tälle alueelle. Ja korruptio täytyy kitkeä, jotta tähän päästäisiin. Meillä täytyy olla demokraattista tahtoa. Ja alueen hallitusten täytyy myöskin pyrkiä tähän. Mietinnössä korostetaan kaikkia näitä eri näkökohtia, kuten myöskin muitakin aiheita, jotka ovat EUlle tärkeitä, kuten esimerkiksi yksilöiden vapaudet ja oikeudet. Ja olen sitä mieltä, että EUn ja jäsenvaltioiden kanssa solmittavat strategiset kumppanuussuhteet ovat elintärkeitä. Kiitoksia edustaja ja Sitten äh, vihreiden puolesta kaksi minuuttia, Rova Lunacek. Kiitoksia. Minäkin haluan, kuten edellinen puhuja, edellisetkin puhujat, onnitella ja kiittää herra Kirilovia hyvästä yhteistyöstä ja myös siitä hyvästä laadusta, jota tämä mietintö osoittaa. Se on todella hyvin kattava mietintö. Haluaisin mainita muutaman kohdan, jotka eivät ole jotka ovat minulle hyvin tärkeitä. Nyt on valitettavasti niin, että nämä kolme konfliktia tuolla alueella edelleenkin ovat olemassa. Ja valtava este tälle Euroopan naapuruspolitiikan laajentumiselle on siinä, mutta ei, ei ole kysymys pelkästään tästä, vaan näissä maissakin on silloin tila, kun, kun tarkastellaan reaalia tai, tai oletettua vihollista, niin silloin valmius tämä liittyy siihen, mitä, mitä halutaan tehdä omassa maassa, minkälaista vastuuta halutaan kantaa. Ja tämä näkyy liian vähän tässä mietinnössä. Siis pitää päästä pois tästä suurista sotilasmenoista, jota tässä kritisoidaan myös tässä mietinnössä. Ne ovat nousseet viime aikoina. Tässä pitäisi päästä sellaisiin menoihin, jotka, joista kansalaiset hyötyvät sosiaalisektorilla, kulttuurisektorilla mutta myös ekologisissa kysymyksissä. Nämä ovat niitä keskeisiä elementtejä, jotka ovat näkyneet myös tässä mietinnössä. Toinen näkökohta, joka esimerkiksi on näkynyt mietinnössä, joka koskee Georgian ja Venäjän konfliktia, val- välttämättömyys, esteiden purkamis muun muassa kielellisellä sektorilla ja pitää torjua manipulatiivinen historiankirjoitus. Tätä tarvitaan tuolla alueella, jotta siellä päästään eteenpäin rauhanpolitiikan saralla. Toinen näkökohta, joka on, jossa on demokratia ja kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja etnisten ja seksuaalisten ja uskonnollisten vähemmistöjen suojeleminen, ihmisoikeuskysymykset. Edelleenkin Azerbaidžan on yksi esimerkki, jossa jossa kaksi, jossa kaksi nuorta on telitty vankilaan, koska he uskoisivat kritisoida hallitusta. He, ole, he ovat edelleenkin vankilassa. Ja sitten medianvapaus, se on ongelma kaikissa maissa tuolla alueella ilahduttavaa kyllä, että nämä ovat tulleet esille tässä mietinnössä, näin tämä niin kuin edellisetkin puhujat, että, että yhteistyö rajat ylittävällä tasolla on tärkeää ja meidän täytyy tukea komissiota tällä sektorilla, että mennään yhteistyössä eteenpäin. Kiitoksia. Konservatiivinen deformaatio kaksi minuuttia, herra Tanok. Herra puhemies, Kirilovin mietinnöstä käy selvästi ilmi, että Etelä-Kaukasian maat ovat strategisesti tärkeitä unionille. Ajattelen energiaturvallisuutta, ajattelen Kaasian kasvimeren kaasun ja öljyntuotanto ja kuljetuksen näiden alueiden kautta. Kuitenkin siitä huolimatta tämä alue valitettavasti on halvaantunut konfliktien vuoksi, jotka ovat jäätyneitä konflikteja ajattelen Abhasia, Abhasia Etelä-Ossetian konflikteja, jotka koskevat Georgian itsenäistä aluetta. Että voimme olla niin kuin tätä, emme voi olla niin kuin tätä, jos ei tapahtunut suhteessamme Venäjään. Ajattelen itäistä kumppanuutta, meidän täytyy nyt pyrkiä kaksinkertaistamaan ponnistelumme, jotta voidaan palkita Georgian ponnistelut omalta taholtaan, jolla se pyrkii ajamaan euroatlanttisia tavoitteitaan. Ja olen esimerkiksi viisumivapauden puolesta samoin kuin sen puolesta, että saataisiin assosiaatiosopimukset kaikki Etelä-Kaukasuksen maiden kanssa. Mitä Armeniaan tulee, on iloinen siitä, että lopullisessa versiossa on tasapainoisempi näkökanta kuin alkuperäisessä tekstissä, mutta edelleenkin voin sanoa, että on elementtejä mietinnössä, jotka ovat ristiriidassa virallisen kannan kanssa, jotka ovat päätöslausoissa, jotka koskevat vuoristokarapahin tilannetta. Armenia on nyt pyrkinyt ratkaisemaan tämän pitkän, pitkäaikaisen ongelman, joka liittyy Nagorno-Karabahin, vuodesta Karabahin, ja kysymys on myöskin siitä, että Armenia pyrkii normaalistamaan suhteensa Turkkiin ja tänä kautta vakauttamaan tilanteen etelä mutta vain Turkki itse voi vastata yhtä rakentavalla tavalla ilman ennakkoehtoja. Jos tämä raja voitaisiin avata Turkin ja Armenian välillä, se ei vain merkitse sitä, että kauppasaarto, joka on pitkään kiusannut Armeniaa, vaan se olisi myöskin taloudellisen kukoistuksen köyhillä alueilla itäisessä Turkissa, joten Turkilla on intressejä liikkua tässä kysymyksessä. Minusta on uskottavaa se, että Turkki voisi perustella rajan jatkuvan sulkemisen Armenian suuntaan siksi, että se on solidaarinen turkilaisveljensä Azerbaidžanin kanssa liittyen tähän ratkaisemattomaan kiistaan. Kreikka ei voisi yhtä hyvin sulkea rajansa Traakiassa Turkin suuntaan siksi, että on solidaarinen Kyproksen kreikkalaisten kanssa. Me Euroopan unionissa haluamme avoimia rajoja ja avointa kauppaa, ja tämän kautta pyrimme edistämään rauhaa ja vakautta omalla maan, omassa maassamme Suomessa Etelä-Kaukasuksella. Kiitos, Ratanok. Vapaiden demokratian puolesta herra Provera, yksi minuutti. Grazie, presidente. Mi congratulan Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin onnitella edustaja Kirilovia myös tuosta aivan erinomaisesta työstä, jonka hän on tehnyt. Tämä on alueella on paljon ongelmia, mutta myös paljon mahdollisuuksia suhteessaan EU-hun. Eurooppa on avannut mielenkiintoisen itäisen kumppanuussuhteen tuolle alueelle, mikä merkitsee, että se on Georgian, Armenian ja Azerbaidžanin intresseissä. Kuitenkin paljon esteitä on vielä ylitettävänä, poliittisia ja turvallisuuskysymyksiä ratkaistavana, ja vuoristokarabahin tilannekin pitäisi ratkaista, kuten myöskin Turkin armeijan välillä, Armenian välillä olevat jännitteet. Näiden kahden maan väliset suhteet saadaan paljon tehokkaammiksi, jos voimme luoda vastavuoroisen luottamuksen ilmapiirin Georgian ja Azerbaidžanin välille. Näin, että kunnioittaa myös alueellista koskemattomuutta. Tämä voi toimia pohjana konflikt, tien ylipääsemiseksi tuolla alueella. On tärkeää ottaa huomioon se, että maan rajoja tulee aina kunnioittaa. Se on se kanta, joka EUlla on aina ollut, ja näitä rajoja ei voida mennä muuttamaan myöskään, ei ehdottomasti ainakaan äh, sotilaallisen voiman avulla. Jur. Sitoutujen puolesta herra Stojana yksi minuutti. Puhemies, aloittaisin kertomalla teille, hyvät naiset ja herrat, että esittelijä äh, Kirilov kuuluu poliittisiin poliisiin, jotka ovat systemaattisesti äänestäneet Bulgarian parlamentissa sitä vastaan, että tunnustettaisiin tämä kansanmurha Armeniassa. Mutta on kummallista, että tämä mietintö on ristiriidassa eräiden asioiden kanssa, joista herra Tänök puhuu, esimerkiksi vuoristokarapahin osalta. Eräät järjestöt ovat kertoneet minulle, että, että tätä mietintöä ei ole koordinoitu, ei ole koordinoitu ryhmän asianoista koordinaattorin kanssa. Tämä on jat- luovaa jakolinjaa. Tämä on minun rakentavaa kritiikkiä kollega Grillovin suuntaan, koska uskon, että yksipuolinen linjaus yhden osapuolen kannalta ei ratkaise tätä ongelmaa. Me tarvitsemme joustavan lähestymistavan, joka heijastelee kaikkia näkökantoja, koska konflikti ei ratkea koskaan tällä tavalla. Kiitoksia. Gracias. Kiitos, herra Stojanov. Ja nyt sitten muut puhujat. Minun puolentoista herra Winkler. Thank you. Thank you very much, uh, chairman. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Uskon, että demokratisointi, hyvä hallinto, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat kulmakivet, kulmakivet tuleville suhteillemme Armenian ja Azerbaidžanin kanssa. Rajat ylittävä yhteistyö alueellisella tasolla etelä tulee myös lisäävään alueen mahdollista yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Monet ulottuvuudet, jotka liittyvät taloudelliseen yhteistyöhön, ovat erittäin tärkeitä. Korottaakseni jotakin näistä, haluaisin puhua energiayhteistyöstä, energiavarmuudesta. Ajattelen nimenomaan sellaisia arvokkaita tuotteita, jotka on mainittu esimerkiksi Nabucco öljyputkihanke. Kaspimeren alueen Mustameren alue ovat hyvittäin tärkeitä Euroopan unionin energiaturvallisuudelle ja EUn strategiassa alueella otetaan nämä elementit huomioon. Haluaisin ottaa esille kolme erityistä elementtiä. Yksi niistä on paikallisten eh, viranomaisten osallisuus eh, kaasukuljetuksiin. Tämä on tarvittava, tärkeä tämä alueiden yhteistyö. Sitten asevarsin liittyminen maailman kauppajärjestöön. Uskon, että komission tulisi antaa teknistä tukea Azerbaidžanille ja kaikkea muuta apua, jotta tämä liittyminen tapahtuu. Ja kolmas tekninen ö, tuki voisimme antaa myöskin tukea pankkijärjestelmän ja rahoitusjärjestelmän kehittämiselle Etelä-Kaukasuksella, koska se antaisi yritysympäristölle ja investoijille hyviä näkymiä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten kaksi minuuttia herra Severin. Mr. Commissioner, colleagues. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Edustaja Kirilovin mietinnössä puhutaan tarpeesta EU-strategialle Etelä-Kaukasuksen alueella. Minun, minäkin uskon näin. Strategialla täytyy olla tavoitteita, ja tavoitteet taas sitten merkitsevät sitä, että täytyy olla selkeä geopoliittinen identiteetti, ja meidän täytyy määritellä se paremmin. Mitkä meidän tavoitteemme sitten ovat Etelä-Kaukasuksessa? Pähkinänkuoressa vakaus, avoimuus tuolla alueella, ja lainsäädännön demokraattinen, kuten myöskin poliittinen toimintakyky. Tuon alueen erikoisuus, erikoisominaisuutena on nimenomaan tämä, että meidän täytyy ottaa huomioon sen erityispiirteet. Meidän täytyy huomioida jokaisen maan omat tarpeet ja ottaa ne huomioon. Samoin meidän täytyy huomioida Turkin mukanaolo tuolla alueella ja käyttää neuvotteluitamme Turkin kanssa, jotta voimme kehitellä tuon alueen toimintaa ja ottaa huomioon paikalliset haasteet. Turkin asema voi olla erittäin tärkeä tässä suhteessa. Meidän täytyy myös huomioida siitä, se, että tämä alue on yhteinen naapurimme Venäjän kanssa. Näin ollen meidän täytyy viedä eteenpäin yhteistä politiikkaa yhteisellä naapurialueella. Turvallisuuskysymyksiä ehdottomasti ja tietysti energiaan liittyvät kysymyksetkin voitaisiin ehkä käsitellä kolmenvälisessä välisessä muodossa. Tästä olisi varmasti hyötyä, kun voisimme viedä eteenpäin ratkaisuja näille paikallisille jäätyneille konflikteille. Tämä täytyy olla osa johdonmukaista politiikkaamme. Ja siitä syystä saattaisi olla tarpeen harkita pakettiratkaisua. Ja siitä syystä myös meidän täytyy päästä eroon tietystä epämääräisyyksistä ja ymmärtää itsemääräämisoikeuden periaatteet ja alueellisen koskemattomuuden periaate, jota ei aina ei voida soveltaa samanaikaisesti. Lopuksi olen sitä mieltä, että meidän täytyy pohtia turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin järjestämistä Etelä-Kaukasuksen alueella, jotta saataisiin aikaiseksi vakauspaketti tuolle alueelle. Minuutinen herra Poremba. Puhemies, komissaari, hyvät naiset ja herrat. Eh, Armenian eh, eh, pysyvän asioiden edustajana haluaisin painottaa sitä, että saamme johdonmukainen EU-strategia tätä aluetta koskien. Tämä sisältää demokratian ja vapauden asiat. Meidän täytyy tukea alueen maita näissä asioissa ja rohkaista niitä kehittämään vapaita markkinataloutta ja siihen koskevia uudistuksia. Uuden tyyppinen liitännäissopimus täytyisi finalisoida mahdollisimman pikaisesti ja olen vakuuttunut siitä, että nämä sopimukset kannustavat alueen maita demokraattisiin muutoksiin. Georgian esimerkki osoittaa tämän. Ja Tämä näkyy alueen yritystämässä. E, e, Georgiahan on tällä yritysystävällisten maiden listalla 11. E, byrokratian vähentäminen ja korruptioindeksi on alentunut 50 prosenttia. EUn täytyisi muistaa se, että Sahafili on henkilö, joka kannattaa vapaa markkinatalouden uudistuksia. Puolitoista minuuttia herra Posselt. Herra puhemies, 9. toukokuuta täällä Strasbourgissa puhemies Busekin kanssa juhlimme Suomenin julistuksen 60. päivää ja paikalla oli tuhansia ihmisiä. etelä on vaihtoehtojen edessä. Joko siitä tulee samanlainen alue kuin Balkanistanin ensimmäistä maailmansotaa maailmanlaajuisissa puitteissa, tai sitten äh, hiili- ja teräsliitto, to, samanlainen kuin hiili- ja teräsliitto toisen maailmansodan jälkeen. Ja olisin sanoa herra Krivloville vielä, että herra Sovona on oikeassa, että jos nämä kolme maata harjoittaisi läheisempää yhteistyötä, silloin vaikutus ulkopuolelta, Venäjän vaikutus, olisi vähäisempää. Tämä on siksi kaikkien kolmen maan intressi harjoittaa yhteistyötä. Tuen Armeniaa siinä, että se pyrkii saman tunnustuksen kansanmurhalle, jonka osmanit tekivät, mutta olisi uskottavampaa, jos Armenia vetäisi joukkonsa pois Azerbaidžanista. Tarvitaan pikaisesti rauhanratkaisu Vuorisokarabahin alueelle ja miehitettyille, Azerbaidžanin alueille. Samalla savoin tarvitaan Georgian selkeää vakauttamista, sillä jos Georgia hajoitetaan niin kuin jotkut Moskovassa haluavat, se epävaka- epävakautta koko alueella. Siksi tärkeimmät tavoitteet ovat rauhanneuvottelut, kansallisuuskonfliktien ratkaiseminen ja ennen kaikkea karkotettujen ihmisten mahdollisuus palata koteihinsa. Ei voi olla niin, että 2000-luvulla edelleen politiikan välinä käytetään väestön karkoituksia ja pakkosiirtoja ja että tätä kautta pyritään samaan aikaan vakautta. Meidän pitää olla herkempiä tässä ja olla toimivampia. Kaksi minuuttia, herra Paletskis. Pirmininkė, Eh, norėčiau padėkoti Puhemies, haluan kiittää kollega Jevgenin Kirilovia tästä huolellisesti laaditusta mietinnöstä, tästä hyvin kokonaisvaltaisesta aiheesta. Euroopan unioni vaatii Georgia Armeniaa tekemään kaikkeensa, jotta päästäisiin avoimiin, ää, avoimiin ja rauhanomaisiin yhteiskuntiin – joissa vähemmistöoikeudet ovat taattuja ja jossa opposition mielipide myös kuuluu. Ei ole helppoa päästä alueellise- puhua alueellisesta yhteistyöstä, koska tiedämme, että kaikki Etelä-Kaukasian maata, nämä kolme maata, ovat, ovat uusien konfliktien alla ja Euroopan, kun Euroopan kokemus osoittaa erityisesti EUn varhaisen vaiheen kokemukset sodan jälkeen, osoittaa, että muita vaihtoehtoja ei ole kuin, että lähdetään, lähteä neuvotteluihin ja katsoa tulevaisuuteen eikä menneisyyteen. Etelä-Kaukasuksen maat tarvitsevat eurooppalaisen näköalan, mutta se edellyttää sitä, että he pystyvät olemaan yhteistyössä keskenään ja naapureiden maiden kanssa. Tämä tietenkin riippuu myös naapurimaiden asenteesta. EUlla on mahdollisuus ajaa aktiivisempaa politiikkaa Etelä-Kaukasuksen suuntaan ja vähemmistön, äh, anteeksi, köyhyyden, köyhyyden poistamisohjelmien myötä ja tasa-arvon edistämisessä, naisten oikeuksien edistämisessä, investointien saamisessa äh, ja terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmän kehittämisessä. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta saataisiin suorat yhteydet EUn kansalaisten, etelä maiden kansalaisten välillä meidän täytyy erityisesti äh, myös kehittää opiskelijoiden ja tutkijoiden vaihtoa Tämä ajaa kaikkien etua. Kiitos, herra Seuraavaksi yksi minuutti, herra Czarnecki. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Kyseessä on todellakin hyvin tärkeä askel eteenpäin, jonka Euroopan parlamentti nyt ottaa, kun se pyrkii avaamaan oven niille valtioille, jotka ovat selkeästi eurooppalaisia kuten Georgia ja Armenia. Valitettavasti kuitenkin tämä askel astutaan aivan liian myöhään. On sääli, että me emme toimineet jo kaksi vuotta sitten, silloin kun Venäjä teki sotilaisen välintulon Georgian alueelle. Kuitenkin tämä on askel oikean suuntaan ja toivon, että voimme täyttää tämän oikealla poliittisella sisällöllä. Euronestin parlamentaarinen yleiskokous toivoakseni toimii oikeanlaisena välineenä tukemassa tätä päätöstä. Lopuksi toivoisin, että jotkut meistä puhuisivat kovaäänisesti demokratian puolesta näiden maiden suuressa naapurissa Venäjällä. Minuutti ja 30 sekuntia, herra Lisek. <clears throat> Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat. Armenia, Azerbaidžan ja Georgia ovat epäilemättä eurooppalaisia maita. Ja ne ovat eurooppalaisia maita, jotka ovat Euroopan neuvoston jäseniä ja osallistuvat moniin yhteisiin kansainvälisiin hankkeisiin. Euroopan unionin täytyy tunnustaa jokaisen maan itsemääräämisoikeus, jotta tuo maa voi itse muokata tulevaisuuttaan. Me olemme nyt sopineet hyvin vanhasta määritelmästä, joka koskee vaikutusvyöhykkeitä. Muutama sananen Georgian alueellisesta koskemattomuudesta. On tärkeää, että EU tukee tätä koskemattomuutta. EU näin takaa monemman turvallisuuden myös tuolla alueella. Valitettavasti kuitenkin syyskuussa 2008 tehnyt sopimuksen jotkut säännökset ovat jääneet täytäntöön panematta sillä tavalla kuin Genevessä sovittiin. Mutta ehkäpä kahdenvälisissä neuvotteluissamme Venäjän kanssa meidän tulisi korostaa tätä asiaa. Toinen asia koskee viisumia ja olen komissiosen kanssa samaa mieltä, kun hän totesi, että se on tapa luoda yhteyksiä ihmisten välille. Ja sen tulisi ehdottomasti soveltua Georgian, Armenian ja Azerbaidžaniin. Kiitos herra Lisek. Nyt yksi minuutti herra Kutas. Kiitos, herra puhemies. Ajattelen sitä, miten tärkeä on geopoliittinen asema, joka Armenialla, Azerbaidžanilla ja Georgialla on, ajatellen Euroopan unionia, ajatellen Turkkia, Irania ja Venäjää, tarvitsemme strategiaa etelä varten, joka perustuu taloudelliseen kasvuun, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Kauppa on yksi välineistä, jotka EUlla on käytössään, mukaan luettuna vapaakauppasopimukset näiden kolmen maan kanssa – ja ponnistelut, jotka liittyvät ulkoisiin investointeihin ja niin, että edistetään työpaikkojen syntymistä ja kasvua. Meidän tarvitsee harjoittaa yhteistyötä energian alueella ja saada aikaan päätökseen neuvottelut Nabukko-hankkeesta ja saada aikaan energiahankkeita, joissa pyritään löytämään tehokkaita vaihtoehtoisia energialähteitä kaukasukselta. Puheenvuoro on minuutin ajan herra Kovacevilla. Kovalilla. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, Puhemies, Georgia ja Armenia e, niin kuin e, mietinnön esittelijä on sanonut, kuuluvat Euroopan unionin strategian piiriin. Meidän täytyisi ottaa tämä huomioon, mitä aina ottaa huomioon myös se, miten eri, erityispiirteisiä nämä kaikki maat ovat. Meidän täytyy ottaa huomioon äh, alueet, kuten liikenne, äh, kulttuuri, ympäristöasiat. Puhemies, usein kun me puhumme tästä alueesta, me puhumme jäätyneistä konflikteista, etnisistä ongelmista, ja tämä on todellakin hyvin tärkeää puhua näistä asioista. Mutta jotta voisimme vastata näihin ongelmiin tuolla alueella, meidän täytyy tukea alueen nykyaikaistamista niin, että konfliktit eivät olisi enää niin keskeisellä sijalla. Mutta usein tunnumme unohtavan, että Georgia on juuri nähnyt sodan päättymisen. Ja jotta voisimme varmistaa, että sota, sotia ei syty enää, meidän täytyy tukea alueen nykyaikaistamista, koska Georgia, Azerbaidžan ja Armenia ovat menneet merkittävästi eteenpäin talouden kasvun saralla. Niitä täytyy tukea. Kiitos. Kiitos, herra Koval. Puolitoista minuuttia nyt, herra Kovacev. Gracias, señor presidente. Този път ще говоря малко Privesc... Kiitoksia, hyvä puhemies. Yritän puhua hieman hitaammin tällä kertaa. Edustaja Kirilovin mietintö oli oikein hyvä. Hän painottaa EU-merkitystä tällä geopoliittisella alueella. Samalla pyritään parantamaan Mustanmeren yhteistyötä. Valitettavasti tuolla alueella EUlla ei ole omaa strategiaa. Olettaisiin meidän keskustelemaan siitä tulevaisuudessa. Haluaisin ilmaista huolenaiheeni siitä, että pöytäkirjojen täytäntöönpano on hidastunut niiden, jotka allekirjoitettiin Turkin ja Armenian välillä. Minusta Euroopan unionin pitäisi alettaa, asettaa ehtoja näiden pöytäkirjojen allekirjoittamiseksi, sillä se on kaikkien kansojen edun mukaista. Mietinnössä aivan oikein todetaan, että neuvottelut rajojen avaamiseksi ja diplomaattisuhteiden avaamiseksi ovat erityisen tärkeitä varsinkin vuoristokarabahin alueella tehty toiminta on erityisen tärkeää. Euroopan unionilla pitäisi olla aktiivisempi rooli vuoristokarabahin selkkausten selvittämisestä. Meillähän on kokemusta Balkanin alueella ja meillä on myös Georgiasta kokemusta. Ja siitä syystä me olemme hyvässä asemassa toimijaksemme päätekijänä tuolla alueella. Vauras etelä alue on meidänkin etujemme mukaista ja minusta meidän tulisi kantaa vastuu tästä kysymyksestä. Lissabonin sopimus tarjoaa meille mahdollisuuden toimia globaalisti näissä kysymyksissä ja EU voisi olla myös osa tämän alueen toimintaa. Meillä on kahdeksan puheenvuoropyyntöä menettelyssä puhujalistaa ja joudumme äänestämään, joten annan puheenvuoron kuudelle henkilölle. Ensin herra Gisip. Dziękuję panie przewodniczący. Kiitoksia puhemies. Tämä mietintö Etelä-Kaukasuksesta on todellakin hyvä mietintö. Haluankin painottaa, että siinä korostetaan Euroopan unionin roolia välittäjänä ja arvojen edistäjänä, mutta aivan erityisesti siinä, että se edistää yhteistyötä näiden maiden kesken tuolla alueella. Ja tätä haluankin painottaa aivan erityisesti. Me näemme useita ongelmia alueilla, joissa täytyy puhua aivan erityisesti asia, joka koskee alueellista koskemattomuutta tuolla alueella. Mutta nämä tavat, näitä maita täytyy vahvistaa taloudellisestikin. Ja tämä on tapa, jolla Euroopan unioni voi auttaa pääasiat sisältävät myös ongelman, pakolaisiin liittyvän ongelman. Herra Possa jo puhuikin tästä ja uskonkin, että olisi häpeällistä, jolle me pystyisi ratkaisemaan näitä ongelmia juuri nyt. On myös tärkeää mainita, että mietintö ei sisällä näitä yleis, kansainvälisiä yleissopimuksia vähemmistöjen oikeuksista. Kiitos. Herra Gzib, puheenvuoro on nyt herra Paskula. Today we are debating a very important and well... Tänään keskustelemme erittäin hyvin valmistelusta mietinnöstä, joka koskee tärkeää aluetta lähellä Euroopan unionia, eli Etelä-Kaukasusta. Siellä yleisesti muotoillaan EUn turvallisuusstrategian tavoitteet hyvin. Se mahdollistaa sen, että Kaspian alueen kaasu ja öljy voidaan kuljettaa Euroopan unionin alueelle Tämä vaatii meidän kaiken huomiomme ja päättäväisyytemme, jotta toimisimme oikein. Koska alue on strategisesti ja energiapoliittisesti tärkeä, niin hyvin monet ulkomaiset voimat puuttuvat eh, sen tilanteeseen. Siellä on paljon jäätyneitä konflikteja. Ja jos EU on todella kiinnostunut siitä, että se hyödyntää täysin Etelä-Kaukasuksen potentiaalia, sen täytyy toimia yhdessä muiden kanssa eikä yksin, ja sen täytyy toimia päättäväisemmin vaikka se merkitsisikin sitä, että kaikki eivät ole yhtä iloisia tästä päätöksestä. Tätä varten me tarvitsemme strategian. Pasku ja seuraavaksi herra Matsen. Thank you, Mr. President. Mr. President I... Kiitos puhemies. Onnittelen herra Kirolevia ja herra Kasakia työstä he ovat tehneet. Jos suhteemme nähdään puhtaasta, puhtaasti kaasun ja öljyn tarpeen vuoksi, saamme lisäämään jännitteitä, emmekä saa aikaan turvallisuutta muissa hengissä. On tarvetta rauhalle ja taloudelliselle kehitykselle Etelä-Kaukasiassa, ja sen pitäisi johtaa meidän politiikkaamme. Se merkitsee sitä, että heidät jotaisiin, nämä maat jotaisiin NATOon ja saataisiin aikaan konsepti, joka vastaa tätä, ja että otettaisiin huomioon Venäjän tilanne, ja että pyritäisiin todella ojentamaan ystävyyden käsi assosiaatiosopimuksen ja viisumijärjestelyjen kautta. Meidän pitäisi tervehtiä herra Medvedevin ja Janukovicin lausunto, joka koski Moldovaa, joka osoittaa, miten paljon voidaan saavuttaa diplomatian kautta. Ja onnittelen komission jäsen Fylää siitä kehityksestä, jota on tapahtunut itäisen kumppanin alueella tähän mennessä. Odotan mielenkiinnolla, kun Euroopan unioni kehittää yhteistä ulkoturvallisuuspolitiikkaa, että se aktiivisemmin suhtautuu kaikkiin suhteiden piirteisiin Mustameren alueella. Kiitos, herra Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule comisar. Kiitoksia, puhemies, komissaari. Haluan onnitella herra Kirilovia omastakin puolestani ja kiitän ää, äh, yhteistyöstä, jota sain Kärjähänen kanssa. Pari asiaa haluan mainita. Ensinnäkin demokratia. Herra Posselt sanoi aikaisemmin, että tuon alueen täyt, aluemaiden täytyy olla yhteistyössä. Nämä maat voivat olla yhteistyössä, jos Azerbaidžan, Georgia ja Armenia ovat noudattavat myös oikeusjärjestyksen periaatteita ja moniarvoisuuden periaatteita. Jos näin käy, niin me voimme voittaa. Ja toinen asia koskee energiaa. Tietenkin haluan mainita, kuinka tärkeä rooli Georgialle ja Azerbaidžanilla on transitomaina energiakuljetuksissa ja energiavarojen toimituksissa. On hyvä ajatus Armenialle, että se olisi mukana tässä, näissä projekteissa ja näissä liikenne- ja kuljetusprojekteissa. Tältä kannalta avainsana onkin avoimuus. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitos. Puheenvuoro on herra Müntzerille herr präsident um die abhängigkeit der europäischen energieversorgung. Äh, Venäjän energiatuotannosta sen estämiseksi tarkoitus olisi tuoda maakaasua Kaspian alueen altan alueelta. Eteläkaukasuksella on tässä avainrooli alue, jolle pelkästään maailman suurin äh, kauppapaikka kaasulle ja öljylle. Siellä kohtaavat myöskin lännen Venäjän äh, intressit, samoin Turkikin alueella osallisena alueella tarkoitus on saada aikaan vapaus ja yh, vakaus- ja yhteistyösopimus alueen maiden kanssa. Tämä, intress, tämä on EUn intressissä, mutta emme saa jättää Turkin osalta tehtäväksi, koska muuten syntyy uutta riippuvuutta ja painostusvälineitä liittymy, jäsenyysneuvottelussa Ankara on jo osoittanut Kyproksen tapauksessa, että se voi olla hyvin häikäilemätön. Kampanjat, jotka liittyvät Euroopan unionin kaasutuotantoon, Tähän liittyy myös Nabucco-hanke, samoin myöskin South Stream, jonka osalta näyttää saman enestystä, jotta Kaspian meren resursseja ei menetä Kiinalle. Kiitos, herra Möltsä. Puheenvuorot herra Paskalla. Vážený pán predseda, vážený pán komisár. Puhemies, herra komissaari. Správe Armenian edustajat kysyivät, äh, puhuivat minun kanssaan siitä, että tässä mietinnössä täytyy kehittää Euroopan unionin eteläkaukosuksen strategiaa. Ja tämä liittyy Euroopan unionin viralliseen kantaan ja niihin julistukseen, mitä ulkoministerit äh, äh, ovat antaneet ja mitä etujärjestys, etujärjestö on tehnyt vuonna 2009. Nämä eivät ole kaikki sopusoinnussa, ja nämä eivät vastaa niitä periaatteita, joita, jotka, on, jotka hyväksyttiin etujärjestön Minsk-ryhmässä. Jos tämä numero tulee hyväksyttyä, niin se saattaa edesauttaa vuoristo, ratkaisua. Ja nämä varaumat muodostuvat yhden mahdollisuuden tässä prosessissa – ja jos nämä säädökset otetaan pois tästä mietinnöstä, tai jos niitä siirretään myöhemmäksi, niin silloin armeenialaiset ystävämme voisivat selvittää paremmin oman kantansa. Kiitoksia. Kiitos, herra Paska. Puheenvuoron herra komission jäsenellä. Thank you very much, Mr. President. Uh, Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Itse asiassa viimeinen puhuja, edustaja Paska. Had a very important point. Esitti hyvin tärkeän näkökohdan. Hiljaisuutta. Let me make because of the time two very short remarks. Koska aika on niin vähän käytettävissä, niin muutama kommentti vain. Ensimmäinen niistä on se, että uskon, että meillä on strategia. Strategia on se, että itäisen kumppanuuden avulla saamme nämä kolme maata lähemmäksi Euroopan unionia. Itse asiassa mahdollisimman lähellä. Toiseksi, minusta meillä on siihen tarvittavat välineet. Ne ovat asosiaatiosopimukset, taloudellisen integraation sopimukset, liikkuvuus, viisumikysymys ja lopuksi toisenlainen Euroopan unioni, Euroopan unioni, joka voisi yhdistää yhteisölähestymistavan yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Ja kolmas kommenttini on se, että odottelen innolla keskustelua arvoisten Euroopan parlamentin jäsenten kanssa naapuruuspaketista, jossa voisimme keskustella sitten kysymyksestä, onko mahdollisimman lähellä Euroopan unionia käsite sellainen, että siihen tarvitaan toimielimellinen määritelmä. Kiitoksia. Siellä palavra! Puheenvuoro on nyt vielä esittelijällä, herra Kirilovilla. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies vielä kerran. Suuret kiitokset näistä kommenteista ja hedelmällisestä yhteistyöstä, joita meillä on tässä prosessissa. Kiitän kaikista kommenteista ja tuesta, jonka olen saanut tässä tämän parlamentin enemmistön suulla. Kiitän myös Inta-valiokunnan valiokuntaa hyvästä yhteistyötä ja myös ITREN valiokuntaa hyvistä ehdotuksista, jotka näkyvät myös tässä mietinnössä. Kiitän myös AFETin sihteeristöä ja muita järjestöjä, jotka olivat aktiivisesti mukana antamassa arvokkaan panoksensa tähän mietintöön. Haluan vielä sanoa yhden asian. Meidän pitäisi soveltaa samoja periaatteita. Olen kuullut kritiikinkin sanoja eräiden kollegojen suusta – meidän pitäisi tietää, että tämä parlamentti ei tue meitä, jos me puhumme alueellista, äh, äh, alueellisista koskemattomuudesta eri tavalla Georgian kohdalla. Meidän pitäisi muistaa, että periaatteet, joita sovellamme, se on paras tapa kehittää näitä suhteita. Haluan sanoa, että toivottavasti neuvosto ja komissio myös muistaa parlamentin esittämät suositukset tässä tekstissä ja ja kehittää kattavan strategian Etelä-Kaukasuuden aluetta varten. Ja totta kai toteaisin myös, että komissaari Fyli teki, kävi äskettäin tuolla alueella ja haluankin vedota myös Baroness Ashtoniin, että hän tekisi saman asian ja yrittää kehittää alueen tilannetta. Haluan vielä sanoa, että pidämme hyvänä neuvoston viime viikon päätöstä, jonka mukaan on tarkoitus keskustella tulevista liitännäissopimuksista näiden kolmen maan kanssa. Ja ehkä nämä ja koska näiden sopimussuhteiden kehittäminen on tärkeä askel eteenpäin, nyt on oikea aika lähteä estämään kielteistä kehitystä tuolla alueella ja jännitteiden ja laajentamista muussa tapauksessa vaarana on, että me emme äh, määräämme äh, huonoon tilanteeseen. Suuri opetus on se integraation antama opetus. Se on kestävä tapa saada sovinto aikaan ja suunnata kohti parempaa tulevaisuutta. Kiitos se puhemies. Hyvät naisten herrat, puhemiehellä on ilmoitusasia.